halusin pyytää, että tämä talo osoittaisi kunnioitusta niille, jotka elävät HIV-AIDSin kanssa. Tämäkään ei ole työvertaistyöllisyys puheenvuoro, mutta kylläkin oikeutettu. Nyt sitten Grabinin mietintö. unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osat. Rova Grappini on pyytänyt puheenvuoroa esittelijänä. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos oikein paljon, puhemies. Ensinnäkin